Ja sitten siirrymme Barbara Weilerin mietintöön sopimuksesta elinkeinoharjoittajien kuluttajien välistä kaupallista menettelystä sähkömarkkinoinnin direktiivin sekä harhaanohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanojen voimaan saattaminen. Barbara Weiler on tässä esittelijänä. Teillä on puheenvuoro neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, ennen kuin menen tähän omaan mietintööni, niin haluaisin vielä sanoa, että uskon, että tämä päätöksemme, että oma aloite mietinnöistä ei käydä keskustelua, niin se ei ole oikein, kun näen, miten tämä keskustelut käyvät. Ei ole vuoropuhelua, ei ristiriitaa, ei konflikteja. Minun mielestäni tämä ei ole mikään parlamentaarinen keskustelu. Toivottavasti Euroopan vaalien jälkeen muutamme tämän menettelyn nopeasti. Kuitenkin haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka eivät ole täällä tänään. Me teimme mietinnön laatimisen yhteydessä erinomaista yhteistyötä. Haluaisin kiittää myöskin komissiota ja valiokunnan sihteeristöä. Me opimme paljon uutta myöskin keskusteluissa valiokunnassa. Sisämarkkinavaliokunta on käynyt tätä keskustelua täytäntöönpanosta varsin aikaisin jo aivan tahallaan, koska määräaika jäsenvaltioissahan oli vuonna 2007 puolessa välissä tai lopussa, joten tässähän ei ole kulunut paljon aikaa, kun on kyse direktiivissä, joka on tärkeä osa harmonisointia. Kuitenkin osa jäsenvaltioista ei onnistunut tässä. Ehkä tämä liittyy myös tähän monimutkaiseen menettelytapaan, mutta on mielenkiintoista, että kolme jäsenvaltiota, jotka eivät tätä, tässä onnistuneet, ovat perustajajäseniä. Eihän voida sitten odottaa, että nämä valtiot tietäisivät jotenkin vähemmän Eurooppa-lainsäädännöstä. Siis kolme jäsenvaltiota eivät ole vielä täytäntöönpanneet tätä, neljä eivät ole täytäntöönpanneet kunnolla ja kolme ovat saaneet eh, ilmoituksen komissiolta ja mahdollisesti tässä mennään rikkomusmenettelyyn EU-tuomioistuimessa. Tässä on aika paljon eh, huonoa täytäntöönpanoa. Kuitenkin eh, olemme nähneet, että kaksi jäsenvaltiota ovat myös panneet tämän täytäntöön hyvin luovasti ja innostuneesti, mitään Iso-Britannia ja Itävalta, eli tätäkin on olemassa. Tämän tavoitteen, direktiivin tavoitteena on selkeyttää kansalaisten oikeuksia ja helpottaa rajat ylittävää kaupankäyntiä, luoda oikeudenmukaiset ja luotettavat säännöt ja vahvistaa oikeuksia oikeusvarmuutta. Meille kansalaisille, kansanedustajille erittäin tärkeää oli se, että suojeltaisiin kansalaisia petoksel, petostoiminnalta. Tämä ei koske siis pelkästään kansalaisia, vaan myös PK-yrityksiä ja liikkeenharjoittajia. Tärkeää olisi, hyvä komission jäsen, että lähitulevaisuudessa nämä kaksi direktiiviä jotenkin yhdistettäisiin, koska monet PK-yritykset, liikkeenharjo- elinkeinonharjoittajat, heillä on aivan samat ongelmat kuin kuluttajilla. Monet kokevat tätä häiritsevää mainontaa, harhaanjohtavaa kaupan käyntiä. Me kaikki olemme kuulleet tästä luettelohuijauksesta, arpajaishuijauksista ja monista muista kysymyksistä. Haluan kiittää komissiota siitä, että se on ottanut tämän EU-SWEEP-tutkimuksen äh, käyttöön, mitä tulee lentoyhtiöihin ja äh, kännyköiden soittoääniin. Toivottavasti se jatkaa tätä toimintaa. Äh, odotamme parempaa verkostoitumista kansallisten toimipisteiden välillä ja että varmistetaan se, että muusta ja listoja jatketaan ja että nämä toimet ovat todella sellaisia, että niillä on peloitevaikutus. Lopuksi haluaisin sanoa, että menestyksekäs täytäntöönpano vaatii yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, kansallisten Eurooppa- äh, ja kansanedustajien välillä ja myöskin Lissabonin sopimuksen hengessä haluaisin vedota siihen, että äh, kansalliset kansanedustajat valvoisivat paremmin sitä, mitä heidän hallituksensa tekee. Nämä kaksi äh, lainsäädäntötekstiä olisivat hyvä aloite piste sille. First of all, I would like to... Ensin haluaisin kiittää esittelijää Rova Baileria hänen mietinnöstään. Sen sisältöä tullaan huolesti, huolesti lukemaan komissiossa. Haluan kuitenkin kiittää häntä myös hänen puheenvuorostaan. Hän käsitteli itse menettelytapaa. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että nyt on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot asianmukaisella tavalla saattavat lainsäädäntönsä direktiivin epäreilusta kaupankäynnistä ja kansallisella tasolla sovelletaan lakia yhtenäisellä tavalla. Mitä tulee voimaansaattamiskysymykseen, kaksi jäsenvaltiota vieläkin on jälkijunassa Luxemburg ja Espanja ja komissio viittasi, vei nämä asiat tuomioistuimeen viime vuoden kesäkuussa. Komissio koordinoi myös yhteistyötä voimaan että vältettäisiin väärät voimaansaattotoimet. Kuitenkin joitakin ongelmia vielä on jäljellä rajallisessa, määrä, rajallisessa määrässä jäsenvaltioita, koska ne eivät ole täysin ha- täyttäneet harmonisaatiovaateita. Näissä tapauksissa komissio ei tule epäröimään ja ryhtyy rikkomismenettelyyn. Mietinnössä mainitaan tarve suojella ei vain kuluttajia, vaan myös pk-yrityksiä epäreilulta kaupassa toiminta. Tässä yhteydessä komissio haluaa muistuttaa parlamenttia siitä, että täysi harmonisaatiodirektiivi epäreilusta kuluttajakäytännöistä on jo ollut varsin kunnianhimoinen ehdotus, joka ei olisi mennyt läpi, jos sen sovellusalaa olisi laajennettu yrityksiltä yrityksille toimintaan. On tehty se johtopäätös konsultaatiosta, johon ryhdyttiin ennen päätöstä, että oli vain vähän tukea sille, että laajennettaisiin direktiivin sovellusalaa, jotta se kattaisi myös business-to-business-yhteydet. Mitä tulee aggressiivisiin toimiin, joita säänneltiin ensimmäistä kertaa EU-tasolla – direktiivin kautta, niin pidet, oltiin sitä mieltä, tällaiset käytännöt liittyvät lähes pelkästään kuluttajien ja yritysten välisiin suhteisiin. Business-toiminta on nyt tullut katetuksi direktiivissä, joka käsittelee harhaanjohtajaa vertailevaa mainontaa. Tällaisia toimia pitäisi vieläkin säännellä vain tämän direktiivin yhteydessä sen kautta. Mitä tulee Kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanon komissio jatkossakin koordinoi voimaantulotoimia kuluttajan suojayritysverkoston kautta. Tässä yhteydessä komissio panee merkille sen, että parlamentti on tukenut SWIP-tutkimuksia voimaan saattamisvälineenä. Komissio aikoo vielä eteenpäin kehittää tätä mekanismia ja aikoo ryhtyä uusiin SWIP-tutkimuksiin myöhemmin tänä vuonna. Parlamentin pyynnöstä komissio mm, varmistaa, että toinen versio kuluttaja scoreboard tai tulostaulu saa lisäkehitystä. Ja lopuksi tarvitaan tiedotuskampanja, jotta voidaan lisätä kuluttajien tietoisuutta heidän oikeuksistaan. Komissio haluaisi kertoa, tiedottaa Is it fair nettisivustoistaan, jossa on mukana esimerkiksi mustia listoja vääristä käytäntötavoista. Lopuksi komissio haluaisi vakuuttaa parlamentille, että se jatkossakin tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jotta tehokkaasti voidaan varmistaa direktiivin voimaantulo koskien harhaanjohtavaa mainontaa ja vertailua mainontaa. Sitten on tietokanta, jossa on mukana tietoja kansalliselta tasolta. Tämä perustetaan tänä vuonna ja se tulee olemaan myös hyödyllinen väline tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. te edustaja Weiler puhuitte tästä menettelytavasta, niin se on puheenjohtajakokouksen päätös Ja kyllä äh, ryhmien puheenjohtajat siitä päättivät, eli sen takia toimimme näin. Nyt äh, Pedro Guerreiron mietintö yhteinen kalastuspolitiikka ja ekosysteemiperusteinen lähestymistapa kalastuksen hoidossa neljä minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä mietintö